Okay, so um, hello again, colleagues. Hyvät kollegat, tervehdin teitä taas. I propose you to start our next... Ehdottaisin, että aloittaisimme seuraavan kokouksemme. Meillä on tässä tarkoitus käydä keskustelua Andrea Ammonen kanssa. Hän on ECDCn eli tautien ehkäisy- E, vt johtaja Tervetuloa tänne. Me odotamme mielenkiinnolla, mitä aiotte meille kertoa keskuksesta. Ja tietysti kollegat varmasti haluavat esittää teille kysymyksiä ja käydä keskustelua. Tervetuloa. Annan teille puheenvuoron. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, kiitoksia kutsusta tähän vuotuiseen keskusteluun tänään. Tämä on nyt toinen peräkkäinen vuosi, kun olen täällä mukana virkatekevänä ECDCn e johtajana. Tähän työhön lähdin toukokuussa 2015 ja maaliskuussa 2016 toimia uudistettiin. Kahden vuoden aikana minulla on ollut mahdollisuus useaan kertaan keskustella teidän kanssanne jakaa kanssanne tietoa tuberkuloosista, kampylobakteereista, AMRstä, sikaviruksesta ja rokotuskysymyksistä ihan vain muutaman mainitakseni. Haluaisin kiittää teitä teidän sitoumuksestanne näissä tärkeissä asioissa. Haluaisin myös kiittää Katarina Konitsnaa. Hän on ECDCn yhteyshenkilö tässä valiokunnassa. Kiitän häntä hänen tuostaan ja sitoumuksestaan tähän työhön ja, hän on myös käynyt viime kesänä tapaamassa johtokuntamme ja henkilökuntamme. Olen oikein iloinen siitä, että uusi Euroopan parlamenttiin yhteyshenkilömme johtokunnassa on, on paikalla tänään. Haluaisin nyt esitellä joitakin toimintoja viime vuodelta ja kertoa lyhyesti näkymistä ensi vuodeksi. In order to meet our mandate to identify a mandaatimme mukaan äh, meidän tehtävänä on arvioida ja hallinnoida näitä uhkia ja, ja kertoa niistä. Meillä on kaiken kaikkiaan 42 arviointa tehty ja äh, ja useita, useita kymmeniä riskiarviointeja. Niitä tulee oikeastaan kerran viikossa. Olemme myös näistä uhkakertomuksista tiedottaneet joka viikko, mukaan lukien joulun, pyhät ja kesät. Ja näin tarjoamme päivityksiä koskien kaikkia niitä uhkia, joita virastomme valvoo. Vuonna 2016 suurin terveysuhka, jota valvoimme, koski sikavirusepidemiaa. Etelä-Amerikassa ja Tyynen meren alueella. Meillä on yhdeksän riskiarviointia ja 39 päivitystä. En nyt mene yksityiskohtiin näin tämän uhan osalta nyt, koska me voimme keskustella tästä ilmiöstä vielä myöhemmin yksityiskohtaisemmin, kun meillä on erityinen keskustelu sikaviruksesta tässä valiokunnassa muutaman viikon päästä. Kuitenkin meidän virastomme, jatkuvalla tavalla arvioi ja valvoo tilannetta ja sen vaikutuksen Eurooppaan. Ja pian on tulossa kymmenessä päivitetty riskiarvio sikaviruksen osalta. In 2016 ECDC... 2016 ECDC oli myös mukana keltakuume riskiarviointimissiossa Angolassa ensimmäistä kertaa uusi e- e- e- Euroopan lääketieteellinen mekanismi oli käytössä. Tämä oli uusi tapa, jolla voidaan koota terveysalan tiimejä ja tämä perustettiin Ebola-oppien tuloksena Ekon avulla. Tällä kertaa meillä on kolme valtiota, e, Portugali, Saksa ja Portugali. E, meillä oli kansanterveyttä valvaava tiimi siellä paikalla viime vuoden toukokuussa. Kenttä matkan tehtävänä oli arvioida epidemiaa ja sen luonnetta ja identifioida riskiryhmiä ja tarkastella muun muassa rokotusten kattavuutta. Annoimme suosituksia riskiarvojen kanssa, kautta ja saimme myös tärkeää tietoa, jonka avulla voimme parantaa tulevaisuuden toimintaa. Nyt menen eteenpäin tauti, tautikohtaisen työhön viimeisen 50 vuoden aikana rokotteet ja antibiootit ovat eniten vähentäneet tauteja. Vaikka tieteellistä näyttöä on paljon rokotuksista, kansalliset rokotusohjelmat näinä päivinä ovat vaikeuksissa, eivätkä mennä saavuttaa riittävää kattavuutta. Ja tästä on seurauksena se, että että tällaisia e, epäile, epäilevien e, väestöryhmiä on kaikissa maissa olemassa. Tästä syystä ECDC on julkaissut ohjeita koskien lasten rokotusta ja sen merkitystä ja myös rokotusepäilevyydestä. Viime vuonna Euroopan immunisaatioviikolla julkaisimme oppaan päivitetyn version Puhutaan suojelusta ja siinä oli mukana myös opetusmateriaalia. Meillä on viraston asiaa koskeva viestintäohje, joka on suunnattu terveydenhuoltohenkilöstölle ja viestintäpuolelle. On tärkeää, että näitä ohjeita ei ainoastaan käännetä, vaan ne myös sopeutetaan paikalliseen yhteyteen. ECDC tukee monia maita tässä työssä. Bulgaria, Tsekin tasavalta, Viro, Kroatia, Unkari, Romania ja Kreikka ovat maita, jotka halusin tässä mainita. Muitakin päivityksiä on vielä tulossa. EUn väestö kasvaa ja vanhenee. Rokotusohjelmien olisi katettava koko elinkaari. Näin voidaan edesauttaa kansanterveyden parantamista. Olemme nähneet muutoksia. Jotkut lasten taudit nyt koskevatkin nuoria aikuisia. ECDC järjestetty työ pajan, jossa puhuimme tällaisten rokot, lähestymistapojen merkityksestä, kun väestön rakenne muuttuu. Asiasta on puhuttu myös Euroopan parlamentissa. Julie Gerling ja François Grostet järjestivät äh, aiheesta tapahtuman Euroopan parlamentissa viime toukokuussa. Todella toinen merkittävä Tapaus koskee antibioottien keksimistä ja käyttöä, mutta kuten olemme nähneet, antibioottiresistentit kannat kasvavat ja vielä viimeisetkin antibiootit ovat tulemassa tehottomaksi. Tämä on todella suuri huoli. Huoli koskee myös muita tartuntataiteja. Tästä puhuimme kokouksessa parlamentissa jäsen Kadenbachin kanssa viime marraskuussa. ECDC on sitoutunut EMR-infektiota e torjumaan ja olemme julkaisseet tietoja vuosittain verkkosivujemme kautta ja jäsenvaltioille. Sitten Euroopan antibioottipäivästä, EAADstä. Euroopan terveysaloite on ECDCn koordinoima yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa – ja siinä on yhä enemmän sidosryhmiä mukana. Siellä puhuimme antibioottien järkevän käytön puolesta ja olen oikein iloinen siitä, että ECDC sai EAADltä tällaisen terveyspalkinnon viime vuonna. Tämä oli Euroopan ter- terveysfoorumin myöntämä. Eilen puhuin kokouksesta – joka oli yhdessä ECD sinne Maltan puheenjohtaja valtion järjestämä HIV-viruksesta ja kestävän kehityksen tavoitteista. Siinä vedotaan siihen, että vuoteen 2030 AIDSista päästäisiin eroon. Eilen yksi tärkeistä viesteistä koski sitä, että ECDCn arvioiden mukaan yksi seitsemästä ihmisestä, joka elää hoiven kanssa, ei ole tietoinen omasta tartunnastaan eikä näin ollen voi hyötyä varhaisesta hoidosta ja saattaa tietämättään välittää infektiota eteenpäin. Tämä merkitsee, että meidän olisi investoitava enemmän siihen, että tehokkaammin saamme testausohjelmat ihmisten saavuttaville saavutettavaksi. Edelleen kestävän kehityksen tavoitteisiin päästäkseen niin meidän on lisättävä tavoitteita, jotka koskevat ennaltaehkäisyä, testausta ja hoitoa. Tämä pitäisi olla yhteinen ponnistelu kaikkien tahojen kanssa yhdessä tehty mukaan lukien kansalaisyhteiskunta. Sitten vielä maahanmuuttajien terveydestä. Tässä haluaisin toistaa, että maahanmuuttajat eivät ole uhka Euroopalle tartuntatautien osalta, mutta riippuen alkuperämaan tilanteesta saattaa olla, että heillä voi olla joitakin tarttuvia tauteja, kuten tuberkuloosia, ja saattaa olla, että heidän rokotuskattavuutensa on heiko, heikompi. On mahdollista että he pääsevät terveydenhoidon piiriin ja saavat mahdollisen vaiheen hoitoa, myös hätä, hätähoitoa ja ensiapua. Tämä on hyvin tärkeää. Olemme laittamassa kokemuksen perustuvaa ohjausta koskien tarttuvien tautien ehkäisemistä maahanmuuttajien keskuudessa Euroopan unionissa. Tässä muutamista toimistamme viime vuonna. Sitten katsokamme eteenpäin, mikä on ECDCn tehtävä ja prioriteetit ensi vuonna. Tautikohtaisesta työstä, mikrobilääkeresistenttiä, nousevat taudit ja rokotettavat taudit ovat huomioon keskiössä tulevina vuosina, mutta kokemuksessa tiedän, että infektiotaudit ovat dynaaminen kenttä ja uusia terveysuhkia saattaa ilmestyä milloin tahansa. Vuonna 2016 meillä oli väliarvio koskien monivuotista strategista ohjelmaa 2014-2020 viraston näkemyksen strategisen työkentän mukaan meillä on nämä kolme seuraavaa käsittelyssä. Ensinnäkin hanketaan näyttöä teho, tehokkaasta terveydenhuoltopäätöksenteosta. Edelleen pyritään vahvistamaan jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiä ja tukemaan vastauksia ja terveysuhkiin. Tähän päästään kolmen strategisen tavoitteen kautta, niin kuin vuonna 2018-2020 ohjelma-asiakirjassa on mainittu, ne, nämä ohjelmat lähetetään tänään komissiolle, parlamentille ja neuvostolle. Sitten äh, tässä seuraavassa diassa käsitellään ECDCn riskiarvioita tammikuuta 2017, eli tämän vuoden ensimmäinen kuukausi, ja tässä juuri puhutaan näistä uhkista, jotka saattavat ilmestyä riskiarviot koskevat äh, kausinfluenssaa, sikavirusta, kelta, kuumetta Brasiliassa, H7N9 influenssa Kiinassa, äh, Salmonella enteriliittis, Skotlannissa ja Salmonella Starbridge, joka on aika harvinainen Salmonella tyyppi. Nehteistä, jotka haluatte pysyä mukana näissä valvonnoissa, meillä on tulossa sovellus käyttöön, josta löydätte kaikki nopeat riskiarvioinnit ja uh, uhkakertomukset. Pian saamme tästä lisää tietoa. Kausiinfluenssasta olette varmaan kuulleet tekin, että epidemia on nyt saavuttamassa huippunsa useissa Euroopan unionin ja EA-maissa. Ja, ja siinä on ne 3N2 dominoivana ja se on kohdistunut erityisesti ikääntyvän väestöosaan. Tämä aiheuttaa lisääntynyttä painetta sairaaloille ja erityisesti eh, tehohoitoosastoille. Me pyrimme arvioimaan ja valvomaan tilannetta koko alueella. Meillä on viikoittaisia kertomuksia koko tämän influenssakauden ajan ja oikeastaan koko vuoden ajan. Meillä on myös viikoittaisia kaavioita koskien dataa ja se julkaistaan viikoittain ECDCn verkkosivuilla. On siis aivan selvää, että ECDC ei tee työtä järjestyksessä, vaan teemme yhteistyötä muiden virastojen kanssa. Esimerkiksi haluaisin korostaa ECDCn yhteistä kertomusta EMAan ja EFSAn kanssa. Se on merkittävä virstanpylväs tänä vuonna. Kolme virastoa tulevat päivittämään näitä tietoja koskien mikrolääkeresistenssiä ja muita asioita koskien. Tässä kertomuksessa on mukana yhteen vedetty seurantatieto koskien antibioottien käyttöä käyttöä ja resistenssiä sekä ihmisten että eläinten osalta. Kyseessä on kertomus, joka on globaalisti aivan ainutlaatoinen ja koskee näin suurta väestöä. Tässä Euroopan unionin on todella antamassa esimerkkiä muilla. Kertomuksessa puhutaan holistisen lähestymistavan puolesta niin, että hyödynnettäisiin paremmin olemassa olevaa dataa ja voitaisiin tarjota lujempi perusta politiikan tekemistä varten terveysnäkökulmasta katsottuna. Eli ECD ei yhteistyötä ainoastaan jäsenvaltioiden kanssa ja EU-tasolla, vaan meidän työmme on myös tiivistä yhteistyötä merkittävien kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Vuonna 2016 tiivistimme teknistä yhteistyötä ja kapasiteetin rakennusta ja laajennusaloitteita siis laajentumisen, laajentumisen naapurivaltioiden kanssa – Jatkoimme myös yhteistyötä tärkeiden muiden kuin EUn tautien ehkäisy- ja valvontakeskusten kanssa, joiden kanssa meillä on yhteisymmärrys muistio voimassa. Tässä on tietenkin Euroopan WHO, meillä on tiukka yhteistyö sitten Kiinan, CDC, Israelin ja Kanadan ja Yhdysvaltojen tautien ehkäisy- ja valvontakeskukset ovat tässä mukana. Esimerkkinä voisin todeta, että meillä on yhteyshenkilö, meillä oli sika eh, epidemian aikaan yhteyshenkilö tuolla eh, Brasiliassa ja näin sain, että me johdonmukaistaa viestintäämme ja saada myös tietoja varhaisessa vaiheessa. Uusiakin kumppaneita on horisontissa. Meillä on Afrikkaan on perustettu uusi täyt tautien ehkäisen valvontakeskus. Ja itse asiassa he aloittavat toimintaansa tänään. Marraskuussa olimme mukana strategisessa keskustelussa ja nyt odotamme yhteistyön syvenemistä tämän uuden kumppanin kanssa. Johtaja on jo ilmaissut aikomuksestaan vierailla pian ECDC. Sitten lopuksi näinä vaikeina epävarmoina aikoina aikoina on tärkeää, että EU ei koskaan pidä unohtaa, miksi meillä tämä virasto on olemassa. Meidän tarkoituksena on palvella ja suojella eurooppalais, euro, ihmisiä Euroopassa ja pitää varmana sitä, että saamme aikaan lisäarvoa Euroopan unioniin. Haluamme myös antaa hyvää esimerkkiä viraston työn kautta siitä, kuinka meillä on toimintatavat, jotka toimivat hyvin. Enävi-valiokunnan Valtuuskunta tulee vierailulle kolmen viikon päästä. Tätä odotamme ja nyt odotan kysymykseni. Kiitoksia. Thank you very much. Very interesting presentation. Kiitos tästä mielenkiintoista esityksestä. Haluamme kiittää teitä siitä. Ja nyt käännyn kollegoiden puoleen. Voitte käyttää puheenvuorot ensin edustaja Konersa, joka on ECDCn kontaktihenkilömme. Olkaa hyvä. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní ředitelko. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esityksestänne. Minulla on mahdollisuus puhua teidän kanssanne useammin kuin muiden kollegoiden, joten haluan viedä liikaa aikaa heidän kysymyksiltä. Heillä varmasti on monta kysymystä, mutta yhteenvetona haluaisin kiittää teitä hyvin tehdystä työstä. ECDC on viimeisen kahden ja puolen vuoden ajan toiminut virkaa tekevän johtajan alaisena. Se ei tietenkään ole niin hyvä asia. Toivomme, että 2017 äh, tautien ehkäisy- ja valvontakeskus saa valitun johtajan ja valiokuntamme voi vierailla siellä. Tämä on vierailu, jota olemme valmistelleet jo pitkään. Se on ainoa virasto, jossa emme ole vierailleet vielä. Meillä on myös kaksi uutta hyvin aktiivista hallintoneuvoston jäsentä, hyvin aktiivisia naisia, joten odotan kovasti vuotta 2007. Meillä on silloin mahdollisuus edistää useita käytännön asioita. Kiitoksia vielä kerran siitä, että johdatte tätä virastoa näin hyvän. Se on kyvykäs toimimaan, se pystyy tiedottamaan ja vastaamaan tilanteisiin hyvin alhaisin kustannuksiin ja alhaisin henkilömäärin. Jos ajattelette, kuinka paljon ihmisiä teillä on töissä, niin on melkein uskomatonta, miten hyvin tämä virasto toimii ja kuinka ammattimaisesti se toimii. Jos sallitte, niin minulla olisi vain yksi kysymys, joka liittyy erääseen asiaan, josta on puhuttu vain vähän aikaa sitten. Eilen Yhdysvaltain tiedotusvälineissä kerrottiin, että CDC Yhdysvalloissa sanoi, että 2016 he onnistuivat saamaan kiinni superbakteerin, joka tappoi ihmisen ja se oli äh, resistentti kaikille 26 antibioottityypille, tyypille, jota meillä on käytössä tällä hetkellä. Onko tämä äh, asia, josta puhutaan täällä Euroopassa? Me puhumme jatkuvasti äh, antibioottiresistenssistä. Puhumme siitä, mutta emme tee ehkä tarpeeksi. Ihmiset eivät ota tätä riittävän vakavasti, koska tämä on todella valtaisa ongelma me ehkä olemme päätyneet tilanteeseen, jossa ajattelemme, että monet vakavat taudit ovat sellaisia, että joihin ennen kuoltiin, ne on nyt voitettu. Ei tarvitse ei välttämättä edes jäädä kotiin potemaan, pitää vain ottaa antibiootteja, mutta ehkä olemme päätymässä tilanteeseen, jossa nämä taudit jylläävät jälleen. Oletteko nähnyt, kuulleet tällaisista superbakteereista Euroopassa? Ja sitten vanhempi hallinnointitiiminne, voisiko se olla mukana aloitteissa, jotka johtavat innovatiivisiin hoitomuotoihin, koska teidän pitäisi olla mukana aloitteissa, jotka johtavat innovatiivisiin lääkkeisiin ja hoitomuotoihin. Meidän mielestämme te takaatte tämän koko prosessin avoimuuden, joten halusin tietää, harkitaanko tätä. Ja kiitoksia vielä kerran. Kiitos, edustaja Grosteet. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la... Kiitos oikein paljon, hyvä johtaja, siitä, että tulitte valiokuntaamme puhumaan. Ja kiitos kaikista näistä selventävistä sanoista, mitä saimme kuulla. Minä kuuntelin tarkkaan, mitä sanoitte antibiooteista. Ja te olette siis aloittaneet tämän julkisen konsultaation, jonka pohjalta voitte antaa suuntaviivoja. Minä haluaisin tietää, milloin loppuraportti julkaistaan ja miten aiotte sitten näistä suuntaviivoista tiedottaa, jotta ne oikealla tavalla pantaisiin täytäntöön. Sitten toinen kysymys liittyy rokotuksiin. Tehän tiedätte, että tämä on minulle hyvin tärkeä asia. Valitettavasti ollaan kovasti jäljessä. Viime, ensi viikolla piti olla täällä parlamentissa rokotus kielteistöä koskeva tapaaminen. Tämä on todella kauhea asia. Se menee ihan työtäni vastaan. Te kerrotte, että tästä asiasta tiedotatte, mutta nyt pitää mielestäni mennä kyllä vähän pidemmälle tässä tiedotuksessa. Eli ehkä pitäisi tehdä jotain vielä selkeämpää ja painostaa jäsenvaltiota. Ja sitten mainitsitte vain ohimennen tuberkuloosin, mutta minä haluaisin tietää, miten tuberkuloosi on nyt kehittynyt, Euroopassa ja polio myös, sillä valitettavasti jos ajatellaan, mitä Välimerellä on tapahtunut, niin tätä tautia on tullut lisää ja aivokalon tulehdusepidemia on ollut äskettäin, se oli todella vakava. Meillä Ranskassa nuoria, hyväkuntoisia ihmisiä kuoli ja tämä epidemia oli peräisin Isosta Britanniasta. Voisitko kertoa jotain näistä kolmesta taudista? Kiitos. Moi, je vous remercie beaucoup. Kiitos oikein paljon. Ja, ja seuraavana edustaja Dalli. Thanks a lot, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia johtajalle, että hän on täällä tänään. Ja kiitos myös siitä, että kerroitte meille tietojanne. Se on erittäin hyödyllistä. Minulla on kolme kysymystä teille. Ensinnäkin mainitsitte esityksessänne HIV-viruksen. Me tiedämme, että HIV on yksi merkittävimmistä tartuntataudeista Euroopassa. Ja jos me katsomme taaksepäin, niin on totta, että tehokkaat terapiat, jotka on otettu käyttöön, on, ovat, hyödyntäneet, ovat vähentäneet HIV-tartuntoja ja myöskin hidastaneet AIDSin puhkeamista, mutta meillä on myös sivuvaikutuksia ja resistenssejä ja äh, kantoja, jotka ovat äh, huolena. Haluaisin pyytää teitä puhumaan vähän tästä ja kertomaan äh, virastonne valvontakeskuksenne kannan ja mitä priori- te, te olette asettaneet tämän asian käsittelemiseksi. Mainitsitte myös tapaamisen Maltan puheenjohtajavaltion kanssa tästä aiheesta. Voitteko kertoa meille prioriteeteista, jotka määriteltiin yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa? Sitten eh, toinen aihe. Mainitsitte myös eh, antibioottiresistenssin ja kulutuksen. Tiedän, että te eh, asetatte kolme eri toimenpiteitä, kolme eri toimenpidelinjaa, antibioottien varovainen käyttö, hygienia ja myöskin tutkimus ja kehitys. Olisi mukava tietää, miten nämä kolme osa-aluetta ovat kehittyneet ja missä ehkä ollaan jäljessä ja mitkä ovat niitä asioita, jotka on asetettava etusijalle verrattuna toisiin. Kiitoksia. Thank you, madame. Kiitos, edustaja Ranano. Merci, madame. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän äh, myös johtajaa läsnäolosta tänään tässä vuosittaisessa keskustelussa. Tämä tilaisuus on sitäkin hyvin paremmin ajoitettu, että viime viikolla olemme keskustelleet herra Fermin kanssa Maltan puheenjohtajakauden prioriteeteista. Tarvitaan todellinen hepatiitti C torjuntaohjelma, sen hoito on vaikeasti saatavilla. Referm korosti myös sitä, että HIVn torjunta on prioriteetti Maltan puheenjohtajan valtiolla ottaen huomioon taudin leviäminen Euroopassa. Esityksessä puhutte juuri tästä asiasta, mutta tämä on hieman yllättävää, jos suljetaan pois tietyt valtiot, kuten Venäjä, jossa virus todella alkaa koskettamaan yleisväestöä epidemisellä tav- tavalla Länsi-Euroopassa. Tiedän, että, että, että tämä kohdistuu mm, hyvä osa sen yleisten osaan, mutta sitä on vakavat seuraukset. VIH tarttumia ei ole riittävästi niin diagnosoitu ja myös mikrobilääkeresistentti on lisääntynyt. Tämä on WHOnkin kanta, joka viime mm, aikoina on, on suositellut riskiväestöön kohdistuvien tarkastusten lisäämistä. Pidättekö tätä hoiveen torjuntaa prioriteettina ja tuletteko vahvistamaan strategiana koskien ISTtä? And, uh, next speaker is Mr. Pedicini. Ja seuraa puhuja edustaja Pedicini. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia johtaja. Minä haluaisin nostaa esiin äh, rokotteet. Tulen Italiasta äh, ennen kuin äh, puhun, niin ennen, että vältetään tällainen välineellistäminen, niin halusin sanoa, että me emme vastusta rokotteiden käyttöä. Vastustamme rokotteiden väärinkäyttöä. Kaikenlaisten lääkkeiden väärinkäytön taustalla tai se aiheuttaa lääkeyritysten rikastumista ja haittoja terveydelle. Rokotuskattavuus Euroopassa on laskenut, se on totta. Vuodesta 2013 vuoteen, tähän vuoteen mennessä noin 1,5 prosenttia, se on nyt 93,5 prosenttia. Siitä huolimatta Euroopan manner on toisella sijalla maailman mantereiden järjestyksessä. Se on kuitenkin äh, korkeammalla kuin esimerkiksi äh, Amerikan manner tai äh, keskivertotaso. Italian rokotekattavuus on aivan linjassa ne eurooppalaisten arvioiden kanssa, mutta jos sitten katsotaan 36 kuukauden tilastotietoja, niin Italian rokotuskattavuus on yli 95 prosenttia, erittäin hyvä tilanne, koska 15 valtiossa Euroopassa on rokotepakko, mutta tämä koskee tietenkin vain joitakin tartuntatauteja, ja nämä valtiot ovat niitä, joissa jotka, joissa Ähm, tiedon saannin vapaus on rajoitetumpi, äh, kun taas ne valtiot, joissa ei mitään rokotepakkoa ole, niin äh, siellä äh, tiedon saannin vapaus on suurempi. Eli koska te nyt vastaatte tautien ehkäisystä, niin halusin tietää, että koska meillä ei ole mitään mm, epidemia hätätilannetta Italiassa, vaan meidän täytyy vain tällainen pieni vajekirja kiinni rokotuskattavuus, niin osaatteko selittää, miksi Italian kansallinen rokotesuunnitelma, jota juuri on ehdotettu, aikoo siirtyä neljästä pakollisesta rokotteesta 13 pakolliseen rokotteeseen. Ja sitten olisimme aivan ensimmäisessä sillä sijalla näiden maiden joukossa, joissa on rokotepakko. Onko teillä minkälaista tieteellistä todistusta? tai jonka avulla voitte perustella tämä. Meidän mielestämme tämä ei ole hyödyllistä. Se on ensinnäkin kovin kallista, eh, mutta se voi olla myös haitallista, koska se jättää eh, lääkärit täysin ulkopuolelle. Eh, heillä on kuitenkin tärkeä rooli perheiden vakuuttamisessa ja lisäksi se rikastuttaa mm, vain lääkeyhtiöitä, kuten GlaxoSmithKlinea. Yhdessä kaputaan. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää johtajaa läsnäolosta täällä tänään. Näin voimme keskustella aiheista, jotka ovat kiinnittäneet erityistä kansalaisten huomiota. Minä ja muut kolme jäsentä tästä valiokunnasta tulemme muutaman viikon päästä vierailemaan virastossa, joten oikein olen oikein kiinnostunut siitä, millä tavalla näihin ongelmiin teillä pureudutaan. Esitin tammikuun alussa kirjallisen kysymyksen komissiolle ja kysyin, mihin toimiin komissio on ryhtynyt torjuakseen lintuinfluenssan leviämisen pahenemista. Tämän viruksen lisää kehittyminen aiheuttaa siipikirjan että vaikean asemaan ja uhkamaus ihmisten turvallisuutta monissa maissa on havaittu A-viruksen leviämistä. Se on patologinen myös, myös villielinnuille ja, ja muille. Ottaen huomioon viraston riskiarviointiin, täällä on todettu, todettu että virus A on genoman kehittyminen merkitsee sitä, että se iskee erityisesti vi- villilintuihin, eikä siellä ole merkittäviä riskejä ihmisille, joten tarttuminen Euroopan väestön on hyvin pieni vaara. Jos kerran tilanne on sellainen, että mitään tarttumistapauksia ihmisen ei ole havaittu, tutkittu. ja kaikki tutkimukset on tehty. Miksi virasto ei halua täydellisesti sulkea pois vaaraa ihmisten terveydelle? Mitä muita arvioita virasto on tehnyt ja millaisia ehdotuksia olette antaneet komissiolle koskien ennalta ehkäisytoimia? Kiitoksia. Thank you. Um, now, uh, before... Kiitos. Ja ennen kuin annamme teille mahdollisuuden vastauspuheenvuoron Ravaaman, antaisin puheenvuoron edustajallemme, ECDC-edustajillemme hallintoneuvostossa. Ensiksi edustaja Mukovic, olkaa hyvä, jos haluatte esittää jotain kommentteja. Thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, olen erittäin iloinen voidessani olla täällä eh, taas. Se on todella mukava tunne olla taas täällä näin kauniissa ja lämpöisessä paikassa. Ja minun on sanottava, että eh, tautien ehkäisy ja valvonta eh, keskuksella on minunkin eh, elämässäni historia. Minä vuonna 2008 Slovenian puheenjohtajuuskaudella tapasin heidät. Silloin he ryhtyivät kasvamaan ja myöhemmin myös Euroopan parlamentissa, koska olin antibioottiresistenssiasiassa varjoesittelijänä Slovenian puheenjohtajakaudella. Tämä oli myöskin vuonna 2008. Minä olin ähm, terveysministerinä puheenjohtajana ja äh, mikrobilääkeresistenssi oli kovasti äh, esityslistalla, kovasti asialistalla siellä. Minun on sanottava, että kahden kuukauden jälkeen äh, minulla on hyvä tunne. Voin puhua nyt vain tunteesta enkä faktoista, koska tarvitsemme enemmän aikaa ymmärtääksemme, mitä kaikki eri sidosryhmät haluavat, mutta voin sanoa, että kaikki asiakirja, kun puhumme kertomuksista ja tulevista suunnitelmista, ovat hyvin avoimia. Kaikki on hyvin selvästi ymmärrettävää ja sehän on tärkeää. Vielä ne kommentit, jotka myös hallintoneuvostossa tein, mielestäni rokotekriittisyys on myöskin uhka. Ja tiedotuksen parantaminen, suoran tiedotuksen, erityisesti tiedotus, joka kohdistaa nuoriin, äh, vanhempiin ja vanhuksiin, se äh, voisi olla parannus ja hyvä ratkaisu. Kiitoksia. And, um... Kiitos minunkin puolesta. Ja seuraavana edustaja Koppa, joka on entinen Edustaja Kiitos. Kuten sanoitte, olen entinen edustaja, kuten Sofia. Minäkin koen, että on hienoa olla täällä kollegojen keskuudessa. Kuten tiedätte, Tukholman hallintoneuvoston viime kokous oli meille molemmille ensimmäinen kokous, eli me juuri nyt vasta olemme oppimassa tästä organisaatiosta ja sen toiminnasta. Sen ymmärrämme, että tällä laitoksella on kyllä tärkeä rooli Euroopassa. En ole lääkäri, olen kansainvälisten suhteiden yliopistoprofessori, mutta olen voinut havaita, että nämä tarttuvat taudit ovat yhä pahempia turvallisuusuhkia Euroopassa ja siksi meidän on tuettava vielä enemmän tätä keskusta ja annettava sille tukea myös tiedotustoimissa. Kaksi asiaa hyvin lyhyesti. Jos ajatellaan vetejohtaja Ammonen tekemää työtä ja ensivaikutelmamme siitä hän tekee todella hienoa työtä. Hän pyrkii olemaan avoin ja saamaan keskuksen riippumattomaksi erilaisista intresseistä. Ja on, nämä ovat todella tärkeitä asioita Euroopan parlamentille, avoimuus ja riippumattomuus. Ja toinen kommenttini liittyy tiedottamiseen siitä, tohtori Jamon jo puhui, mutta se mitä minä sanoin edellisessä hallintoneuvoston kokouksessa oli, että tiedotus suuntautuu lähinnä sidosryhmille ja terveydenhoitohenkilökunnalle, mutta kun puhutaan tärkeistä asioista, kuten mikrobilääkeresistenssistä tai eh, rokoteepäröinnistä, kaiken tämän tiedon pitää mennä sinne kansalaisille, vanhemmille, kouluihin, sillä on jossain maita, jossa on eh, taloudellisia vaikeuksia, näin esimerkiksi omassa maassani Kreikassa. Eli kun tieto menee sinne eh, terveydenhuollon toimijoille, niin sitä ei pystytä kunnolla jakamaan eteenpäin. Ja tämä Euroopan parlamentin näkökulmasta olisi otettava esille. Tämä on aihe, jota pitäisi jatkossa käsitellä. Kiitos. Thank you very much. Uh-huh. Kiitos. Edustaja Koppa vielä Kalenba, olkaa hyvä. Sydämestä kiitokset, että saan vielä puheenvuoron, mutta minä nyt äh, kuulin, että täällä sanotaan, että tautin ehkäisyvalvontakeskuksen rooli äh, on aina merkittävämpi. Ja sitten kun täällä puhuttiin tsikasta ja keltakuumasta, olisi mielelläni esittänyt johtajalle kysymyksen liittyen äh, ECDCn rooliin tässä äh, Civil Protection mekanismissa. Äh, mielestäni tämä on erittäin tärkeä mekanismi ja haluaisin tietää, mikä teidän roolinne tuossa mekanismissa on. Äh, onko parannamisen mahdollisuuksia tai muutosehdotuksia tässä yhteistyössä? Kiitos. Ja näin Rova Monsaudelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Really, I'm, I'm delighted about the... Olen oikein iloinen siitä, että olette kaikki niin kiinnostuneita viraston työstä. Ehkä niin kuin jotkut teistä käsittelivät samoja asioita, niin on varmaan paras, että käsittelen nämä kysymykset asia kerrallaan enkä kysymys kerrallaan. Aloitan näistä AMR-asioista antibioottimme, anti, mikrobilääkeresistenssistä siis. Tästä superbakteereista todella puhuimmekin näemme. että on, nyt on resistenssiä aivan näihin viimeisinkin antibiootteihin olemassa. Kyseessä ovat patogeenit, joita ei enää voida hoitaa. Onneksi meillä on vielä näitä hyvin vähän Euroopan unionissa, mutta pyrimme siihen, että tilanne myös pysyy tällaisena emmekä anna näiden bakteereiden levitä. Niin kuin täällä mainittiinkin, ne avain on lähinnä se, että antibiootteja käytetään järkevästi. Näin voidaan pysäyttää mikrobilääkeresistenssin leviäminen, koska resistenssimekanismit ovat luonnollisia niistä me pääse eroon, mutta tapa, jolla käytämme antibiootteja, nopeuttaa tätä luonnollista mekanismia. Aina mitä voimme tehdä, on todella hidastaa tätä prosessia. Tällä hetkellä pyrimme hidastamaan prosessia niin, että ne antibiootit, joita meillä on tänä päivänä käytössään, ovat toimintakunnossa, kunnes uusia keksitään, koska eihän niitä yhdessä yössä voida kehittää. Meidän on siis hyödyn, toimittava niin, että nykyiset antibiootit ovat hyödyllisiä mahdollisimman pitkään ja tähän päästään järkevällä käytöllä. Eli antibiootteja käytetään ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista oikein annostuksen ja oikean keston verran. Tämä edellyttää vielä paljon viestintää ja valistusta. Toinen taso sitten tietenkin koskee sitä, että yritämme hidastaa mikrobilääkkeen, siis antibiootille resistenssien bakteerien leviämistä. Ja tähän liittyvät hygienia, ja se, että henkilökuntaa sairaaloissa koulutetaan tähän infektio, infektiovalvontaan erikoistamisen kautta. Sitten innovoivat hoidot, ja uudet kehityskulut on aivan selvää, että näitä tarvitaan, mutta tämä ei kuulu meidän mandaattiimme. Tässä tulee tutkimuksen pääosasto mukaan. Siellä investoidaan itse asiassa suuri osa pääosaston varoista on kohdistettu uusien antibioottien kehittämiseen. Toivon, että tästä kulutuskysymyksestä jo puhuinkin. Sitten niin, ja tämä julkisen kuuleminen, tämä on tehty ja ohje, ohjeet on jo hyväksytty. Terveyskomiteassa olemme antaneet ohjeet suuntaviivat komissiolle, niin että ne julkaistaisiin komission suuntaviivoina, koska se tietenkin toisi lisää painoarvoa niille olemme julkaisemalle, millä me nämä suuntaviivat nyt yhdessä eh, yhdessä eri vastausten kanssa julkisesta kuulemista. Nämä kaikki julkistetaan myös eh, ja teemme selväksi, kuinka eri kommenttien kanssa olemme toimineet. Virallinen julkistaminen tehdään sitten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitten rokotukset. Rokotuskriittisyys on, on yksi äh, asia. Kyseessä ei ole mikään homo, homogeeninen ryhmä, ryhmä kuitenkaan, vaan eri syistä johtuen ihmiset eivät halua rokotuksia. Yksi syystä on se, että rokotuksia ei oteta tosissaan. Ajatellaan, että ei tämä minua koske. Nämä ihmiset tarvitsevat tietoa. Sitten on ihmisiä, jotka ajattelevat, että no ovathan he kuulleet ongelmista ja heitä kiinnostaa saada lisää tietoa. Näissäkin tapauksissa voidaan antaa lisää tietoa ja mahdollisesti vakuuttaa nämä ihmiset rokotusten tärkeydestä. Sitten on tämä ydinryhmä, joka todella vastustaa rokotuksia eri syistä johtuen, olkoon ne sitten uskonnollisia tai muita syitä. Ja tämä on se ryhmä, jonka kanssa tiedotus luultavastikaan ei tuota tuloksia. Mutta kaikkien muiden ryhmien osalta tiedotuksen avulla voidaan todella vakuuttaa nämä henkilöt rokotusten puolelle. Mitä sitten tulee tähän rokotusten pakollisuuteen, tässä meillä ei ole mitään näyttöä sille, että sen kautta voitaisiin luotettavalla tavalla lisätä rokotteiden ottamista. Näin ainakin havainnot osoittavat meidän viestinnässämme keskitymme juuri niihin, jotka ovat tekemisissä näiden ryhmien kanssa, jotka ovat rokotuskriittisiä. Eli meillä on äh, nämä ensi äh, linjan lääkärit ja, ja äh, kasvattajat henkilöt, jotka ovat tässä etulinjassa ja pyrimme antamaan heille välineitä, joilla he voisivat näitä tilanteita käsitellä ja niin, että he ottaisivat huolet tosissaan, mutta saisivat välitettyä viestin siitä, että itse asiassa rokotusten kanssa saadaan suoja aikaan. Tietenkin on sekin mahdollisuus, että rokotuksesta tulee sivuvaikutuksia ja tästä syystä meillä on kokonainen valvontaprosessi, jonka kautta valvotaan rokotuksia sen jälkeen, kun niille on annettu myyntilupa juuri koskien näitä sivuvaikutuksia. Tarkoituksena on jo varhaisessa vaiheessa havaita, onko, onko kyseessä asia, joka liittyy yhteen rokotukseen tai rokotussettiin, vai onko vain ilmiö, joka ajallisesti sattuu samaan aikaan kuin rokotukset. Eihän ole niin, että että kaikki se, mitä vähän aikaa rokotuksen jälkeen tapahtuu, johtuu rokotuksesta. Tämä on tärkeä asia ja siksi meillä on kokonainen valvontaa koskeva ohjelma käytössä. Sitten nämä muut uhat, tuberkuloosi, polio, aivokalvon tulehdus, bakteerinperäinen aivokalvon tulehdus on se, johon voidaan antaa ennaltaehkäisevä rokotus. Meillä on nyt näitä kaikkia kantoja varten rokotus olemalla, mutta tässäkään rokotuskattavuus ei ole riittävän korkea. Meillä on edelleen taatepesäkkeitä, eh, nuoret aikuiset ja nuoriso ovat tässä uhreja ja joskus jopa tämä johtaa todella kuolemaan – Tämä on asia, jossa olemme pyrkineet todella näitä rokotuksia saamaan käyttöön. Sitten meillä oli pohdintaa HIV-viruksesta. Hoidossa on resistenssiä ja se sivuvaikutuksia. vaikutus on se, että se, sen kautta HIVn kantajat voivat elää lähes normaalia elämää ja elää pidempään, mutta lääkkeethän on aina kuitenkin otettava. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ennaltaehkäisy on aina parempi kuin hoito. On hyvä, että hoito on mahdollista, mutta olen edelleen sitä mieltä, että meidän pitäisi saatava, pitäisi saada lisää korostusta vielä ennaltaehkäisyyn. Kestävän kehityksen tavoitteista yksi elementti koskee eh, sitä, että HIV-infektiot loppuisivat kokonaan. Nyt meillä on 30 000 tartuntaa EU-ssa vuosittain, eli olemme hyvin kaukana nollatilanteesta. Tämä nolla uutta tar- tartuntaa tavoite saavutetaan ainoastaan, kun korostamme riittävästi ennaltaehkäisyä. maillahan on erilaisia ennaltaehkäisyohjelmia, mutta olemme nähneet myös, että, että ne eivät ole täysin tehokkaita, jos on olemassa vain yksi mekanismi, jolla voidaan ehkäistä kondomien kauttahan on tärkein ja, ja käytökseen liittyvät muutokset ja ehkäisyvälinen käyttö ja valistus ja niin edelleen. Varmaankin tarvitaan näiden toimien paketti, niin, että voitaisiin no, kohdistaa nämä mekanismit kaikkein eniten riskialttille ryhmille. Olemme nyt nähneet EU-tiedoista, että melkein kaikki riskiryhmät ovat, ovat laskussa lukuun ottamatta, kun miehet ovat seksuaalisessa yhteydessä miesten kanssa. Näihin ryhmiin kohdennettu toimi voisi todella vaikuttaa. Sitten näistä ST ulkopuolitäydeistä oli myös kysymys. Tämä liittyy tuohon edelliseen. Meillä nämä HIV, hepatiitti, sukupuolitaudit ja osittain myös tuberkuloosi ovat kaikki, kaikki tauteja, jotka pitäisi käsitellä, ikään kuin holistisella tavalla yhdessä kokonaisuutena niin, että ei palotella, että näin toimitaan hoiven kanssa, näin tehdään sitten sukupuolitaudessa, vaan sanotaan, että tässä on toimi, joka auttaa molemmissa tapauksissa. Meidän pitäisi tässäkin katsoa, kuinka voitaisiin saavuttaa ne ryhmät, joihin emme vielä ole saaneet yhteyttä. Sitten lintuinfluenssasta oli kysymys. Kaputo lähtikin ilmeisesti, mutta vastaan kuitenkin hänen kysymykseensä koskien näitä lintuinfluenssakannoista. Hänhän puhui tästä viimeisimmästä h 5 8 tässä riskiarviointi totesi, että emme ole nä- tähän mennessä nähneet mitään tartuntoja ihmisiin ja näin ollen kyseessähän on lähinnä todella keskeisesti lintuvirus ja ihmisiin kohdistuu tällä hetkellä hyvin alhainen vaara, mutta kuitenkin varoitimme niitä, jotka käsittelevät näitä infektoituneita villilintuja, koska olemme nähneet muissakin tapauksissa, että kontaktin kautta voidaan mahdollisesti saada infektio siirtymään nämä muut lintuinfluenssavirukset, jotka kiertävät tällä hetkellä erityisesti Kiinassa, e, koskevat H7 ja H9 virusta ja täällä h 7 h 9 virusta ja siellä olemme nähneet tarttumista Kiinaan. Kun Kiina matkustaa, niin tuolloin pitäisi välttää kontaktia, läheistä kontaktia lintujen kanssa. Ja sitten meillä on H5N1 virus, joka on varmaankin ollut piten, pisimpään voimassa. Ja sitä on nähty myös muilla maailman alueilla, ei ainoastaan Kiinassa. Ja ihmisiinkin tätä on tarttunut, niin hyvin pieniä ihmisiin, äh, pieniä ryhmiä on ollut kuitenkin kyseessä ihmistarttumien osalta lintu influenssan osalta siis ei ole kyse ainoastaan livililinnut, vaan myös siipikarja. Tämä on tietenkin siipikarjateollisuudelle ongelma. Niin, sitten oli vielä tämä, tämä väestönsuojamekanismi ja, ja viestintä sidosryhmillä. Väestönsuojamekanismista olemme todella tehneet valtavaa edistystä Ebolan jälkeen, sen jälkeen kun otettiin käyttöön tämä eurooppalainen lääkehoitoa mekanismia. Meillä on ECDC mukana kansanterveystiimeissä. Ja meillä on nämä tiimit koordinaatiomme alaisena. Meillä oli Angolassa keltakuume missio ensimmäistä kertaa tuolloin käytämättä lääkintäapujoukkomekanismia ja meidän olisi todella kehitettävä vielä lisää toimintastandardeja standardeja ennen matkalle lähtöä ja niin edelleen, mutta kyseessä on mekanismi, jonka kautta EUlla on nyt mahdollisuus lähettää lääkeaputiimejä ja kansanterveyttä käsitteleviä tiimejä, laboratorio, laitteistoa ja, ja, ja logistiikka-apua ja muuta. Niin monissa maissa on jo annettu tukea näille eri komponenteille. Kun pyysimme näihin operaatioihin osallistumista kansanterveystiimeihin, niin oikeastaan saimme eniten, enemmän myönteisiä vastauksia kuin tarvitsimmekaan. Yeah, <laughs> okay. Uh, regarding the uh, communication... Sitten liittyen uh, tiedotusta sidosryhmille, että meidän pitää tulla uh, tavallisen kansalaisen luo. Se on totta. Uh, tietenkin me keskitymme uh, terveydenhuollon ammattilaisiin ja julkisen terveyden toimijoihin jäsenvaltioissa, mutta meille on tietenkin tämä myös tärkeää, koska kuten olen kertonut teille ja ottanut esimerkiksi rokotuskriittisyyden, tarvitaan myös aina paikallinen ja alueellinen konteksti. Siksi teemme yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa ja mukautamme viestiämme siellä maatasolla. Meillä on esimerkiksi tämä antibioottitietopäivä. Meillä on viesti, joka sitten sopeutetaan kansalliseen kontekstiin. Se on erittäin menestyksekäs hanke, joten toi, tapa toimia näin on myös tapa saavuttaa kansalaiset tavalla, joka sopii heidän elinympäristöönsä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, Rova Amon. aivan varmasti tapaamme taas myöhemmin tänä vuonna uusien asioiden yhteydessä, jotka tulevat teidän käsittelyyn. Kiitos oikein paljon kaikille. Thank you very much. It's not your fault. No, it's uh, the previous. Uh, yeah. I don't have to change that. No, absolutely. Take care of that. Thank you. Thank you very much. Hyvät kollegat, seuraava asia esityslistalla on keskustelu akryyliamidista elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa. Akryyliamidi elintarvikkeissa, jos olette valmiita. Ai, täällä on paljon asiasta kiinnostuneita valmiina. Meillä on paikalla komissiosta johtaja Sabine Jödiger. Onko hän paikalla? Kyllä, kiitos, että olette paikalla. Eli ensin komissio, olkaa hyvä, hyvä johtaja. Yeah, thank you very much, Madam Chair. Kiitos. The Commission to today's event and uh, Kiitoksia. E, kiitoksia, että kutsuitte komission tänne e, mielipiteen vaihtoon akrylamidista elintarvikkeissa mitä akryliamidi oikeastaan on ja millä lailla se vaikuttaa elintarvikkeissa. Akryliamidi on kemikaali, joka luonnostaan muodostuu tärkkelyspitoisessa ruoassa korkeissa lämpötiloissa. Esimerkiksi kun ruokaa valmistetaan korkeissa lämpötilassa, paistetaan, paistetaan pannulla tai uunissa tai öljyssä. Näitä prosesseja tapahtuu sekä kotitalouksissa että teollisessa elintarvikkeiden jalostuksessa. Se, mitä me olemme tutkimuksen kautta oppineet viime vuosilta, tärkeimmät elintarvikeryhmät, jotka sisältävät akrylaminia paistetut perunatuotteet, kahvi, kahvin korvikkeet, keksit, leivät ja jotkut viljatuotteet. Kuten sanoin, akryliamidia on tutkittu EU:ssa jo useiden vuosien ajan ja vuonna 2012 Tämä on se päätapahtuma, josta haluaisin puhua komissio antoi elintarviketurvallisuusviranomaisille tehtävän antaa tieteellinen lausunto mahdollisista akryliamidin aiheuttamista terveysriskeistä. En nyt halua mennä liian syvälle vuoden 2015 EFSAn tieteellisen lausunnon tuloksiin, koska täällä on kollegoita EFSAsta, mutta tässä lausunnossa äh, todettiin, että akryliamidin äh, elintarvikkeissa mahdollisesti lisää syöpäriskiä kuluttajilla ja että tämänhetkiset akryliamiditasot ovat huolestuttavia. Joten tässä vaiheessa on erittäin tärkeää vähentää akryliamidin määrää elintarvikkeissa, jotta voidaan äh, varmistaa äh, ihmisten äh, terveyden suoja. Komissiossa tehdään nyt lainsäädäntötyötä. Tarkoituksena on vaatia kaikilta elintarviketuottajilta äh, toimia, jotta akryliamidin määrä elintarvikkeissa vähenisi. Nämä toimet sisältäisivät selkeitä velvoitteita elintarviketuottajille ja ne ovat mukana näissä äh, toim- näissä lainsäädäntötoimenpiteissä. Tämä perustuu elintarvikehygiena ja lainsäädäntöön, jonka tarkoituksena on varmistaa korkea kuluttajan suoja, mitä tulee elintarvikkeiden turvallisuuteen, myös kun on kyse kemiallisista vaaroista ja toimenpiteistä, joten elintarvikkeiden tuottajien on ryhdyttävä. Tämä tarkoittaa sitä, että elintarvikkeiden tuottajien on kaikissa prosesseina on arvioida tava, kuinka suuri riski on akryliamidin muodostukselle. Heidän on vähennettävä tuota riskiä, heidän on valvottava omia järjestelmiään ja myöskin annettava näytteitä ja analysoitavaksi. Komissio ehdottaa raja-arvoja jotka kuvastavat niitä arvoja, jotka voidaan saavuttaa, jos johdonmukaisesti tällaisia vähennystoimia toteutetaan niin, että akryliamidin määrät voidaan vähentää mahdollisimman alhaiseksi. Nämä toimenpiteet ottavat huomioon näiden laitosten koon ja luonteen. Tavoitteena on saada aikaan vähennyksiä asettamalla hyvin tiukkoja rajoja. Nämä viitearvot ovat sellaiset, niin ne käytetään toimenpiteiden, vähentämistoimenpiteiden tehokkuuden mittaamiseen ja ne asetetaan hyvin tiukalle tasolle ja otetaan huomioon uusimmat tieteelliset tiedot, joita meillä on EFSAn tietokannassa. Kuten sanoin, elintarvike keiden valmistajien on valvottava näitä vähennystoimiaan ja heidän on myös annettava näytteitä tuotteistaan ja analysoitava näitä tuotteita, jotta voidaan todistaa, että tämän kemikaalin määrä on tämän viitearvon alla. Lisäksi on äh, suunnitteilla määräyksiä, jotta voidaan varmistaa äh, pakollinen ja tehokas täytäntöönpano kansallisten viranomaisten toimesta niin, että voidaan varmistaa, että akrylamiditasot äh, todellakin laskevat. Tähän kuuluu muun muassa viranomaisten ottamat näytteet ja näiden näytteiden analysointi. Kaiken kaikkiaan komissio on vakuuttunut siitä, että että nämä toimenpiteet johtavat todellakin akryyliamidin määrän vähenemiseen elintarvikkeissa. Näistä eh, elintarvikekategorioista, jotka olen maininnut, tiedämme, että jotkut näistä elintarvikkeista tuodaan markkinoille valmiina syötäväksi, esimerkiksi vauvanruoka, eh, sipsit tai jotkut aamiaismurot. Näitä eh, on haluttu aloittaa myös keskustelu siitä, että miten voidaan asettaa maksimitasot, jotta voidaan rajoittaa akryyliamiditasoja. Tämä tehdään sitten täydentävästi tämän sääntelytoimen kanssa, jonka mukaan elintarviketuottajien on ryhdyttävä harjoittamaan vähentämistoimia. Tämän lisäksi on tärkeää lisätä tietoisuutta kuluttajien keskuudessa, koska tämä akrydiamidia syntyy myös kotitalouksissa, ruoanlaitossa ja tämä itse asiassa lisää huomattavasti akryyliamidin saantia, joten tämä tiedottaminen on erittäin tärkeää, valistaminen on erittäin tärkeää, jotta akryyliamidin saantia voidaan vähentää kun nämä sääntelytoimet akrodiamidista elintarvikkeissa on hyväksytty, EUlla on kaikkein tiukimmat akryyliamidisäännöt maailmassa, joten eh, todellakin yritämme saada aikaan kattavan aloitepaketin, eli tulemme jatkamaan tiedonkeruuta akryliamidista elintarvikkeissa ja valvoimme tällä tavoin tilannetta. Valistus ja tiedotus jatkuu jäsenvaltioissa, mutta myös kuluttajajärjestöjen kautta. Niillä voi olla erittäin tärkeä rooli tässä äh, näissä valistuskampanjoissa, erityisesti kun on kyse kotitalouksissa tapahtuvasta ruoanlaitosta ja sitten tämä säädöstoimenpide, joka koskee elintarviketuottajia, niiden valvonta ja viralliset tarkastukset ja sitten toisessa vaiheessa se, että määrätään tiettyjen valmistuot, tietylle valmistuotteille akryliamidin enimmäistaso. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt käännyn EFSAn puoleen. Annan puheenvuoron Rova Hugasille. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella teitä tästä Envi-valiokunnan puheenjohtajuudesta ja mielellämme teemme yhteistyötä jatkossakin ja autamme Envi-valiokuntaa. Ja kiitos siitä, että minut on kutsuttu yhdessä komission edustajan kanssa tänne puhumaan. Kuten komissio sanoi, me saimme heiltä pyynnön jotta voitaisiin eh, tarkastella aklyamidin mahdollisia vaarallisia vaikutuksia terveydelle ja liittyen meidän avoimuuspolitiikkaan asiakkaamme. Me olemme tehneet eh, riskianalyysi luonnoksen, joka on eh, ollut käsittelyssä myös muiden kanssa ja kommentteja on otettu vastaan. Ja tämän jälkeen sitten 2015 kesäkuussa paneessa tämä ehdotus hyväksyttiin. EFSA on ottanut huomioon tiedot eläimissä ja Kokeissa ennen tämän lausunnon hyväksyntää ja on myös arvioitu altistumista akryyli Euroopassa ottaen huomioon jäsenvaltioiden antamat tiedot ja teollisuuden antamat tiedot ja myös kulutustiedot, jotka saatiin jäsenvaltioilta. EFSA mietti eri väestöryhmiä, joiden osalta altistuminen oli arvioitu. Lapset ja vauvat ja muut. Ja sitten saatiin aikaiseksi keskimääräinen arvo 0,41,4 mikrogrammaa per kiloa päivässä. Ja tärkeimmät elintarvikkeet taustalla olivat eri ryhmissä erilaisia vauvojen osalta vauvan ruoat ja mm, valmis puurot ja perunatuotteet ja aikuisten osalta kyseessä oli pehmeä leipä, perunajalosteet, murot ja kahvi, ruoan laitto, tottumukset kotona eh, vaikuttivat myös akryli, akryyliamidin saamiseen, eli jos paistetaan perunoita, käytetäänkö kahvia, niin poispäin. Ja eläintiedot kertoivat, että kaikki altistuminen voi olla haitallista eh, hermostolle, eh, ennen syntymää tapahtuneelle ketykleeseen jälkeen, miesten lisääntymiskyvylle ja geenimutaatioon ja kasvainten todennäköisyydelle. Mutageenisyys ja karsino geenisyys aiheutuu krysalamiitista, joka on tärkeä osa. Epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että riski on kasvanut suurimpien tai monen syövän osalta. Erityisesti tiettyjen syöpätyypien osalta siis, koska tämä on perimä myrkyllistä, niin on vaikea sanoa, mikä olisi se maksimimäärä, mitä voisi päivittäin saada, koska mikä tahansa perimä myrkyllinen määrä voi johtaa mahdollisesti syöpään, mutta jos ajatellaan sitä määrää, jolloin tämä aine todennäköisesti aiheuttaa syöpää tai muita haitallisia seurauksia pystyttiin arvioimaan. Ja tämä osoittaa, kuinka huolestuttavaa tämä aineen läsnäolo ruoassa on, mutta ei kuitenkaan voida riskiä kvantifioida. EFSA tuli siihen tulokseen, että akryliamidi ruoassa voi mahdollisesti lisätä syöpää kaikissa ikäryhmissä. Tämä huoli koskee kaikkia kuluttajia, mutta lapsiin tämä vaikuttaa eniten ottaen huomioon heidän kehon painonsa. Ja tämä on samansuuntaista kuin mitä muut kansainväliset tahot olivat arvioineet. Mahdolliset kielelliset vaikutukset hermostoon ja kehitykseen ennen jälkeen syntymään ja miesten lisääntymiseen eivät vaikuttaneet huolestuttavilta ottaen huomioon, mikä altistumisaste on tällä hetkellä. Suurin elintarvikeryhmä ovat paistetut permatuotteet, kahvi, keksit, näkkileipä ja pehmeä leipä. Ja toistaisin vielä, että akryliamidi eh, syntyy riippuu siitä, miten ja millaisissa lämpötiloissa ruokia valmistetaan, se miten koton ruokaa laitetaan, vaikuttaa kovasti siihen, millä lailla akryliamidille altistutaan. Kiitos. Kiitos. Ja sitten kollegat, edustaja Chambers. Haluaisin kiittää komissiota ja EFSA näistä kertomuksista. Minulla on kolme kysymystä. Minusta on tärkeää lisätä akryliamidia koskevaa valistusta, mutta täällä on muutamia vaikeita kysymyksiä, joihin on näin ole vastattava. Miksi miksi komissio haluta, haluaa käyttää asetusta 852 2001 sen sijaan, että käytettäisiin asetusta 881 2006 ottaen huomioon, että akrylamiidi on tällainen äh, äh, äh, patogeeni edelleen, kun ajatellaan riippumattomia edustajia, ketä muita on kuultu kuin lääketeollisuutta. Voitaisiinko myös toimia niin, että sääntöjä parannettaisiin niin, että kuluttajajärjestöt olisivat mukana. Miksi uskotte, että tällä hetkellä näiden tukea ei ole saatu? Kiitoksia. Summer. Kiitos edustaja Sommer. Ja, vielen dank. Ähm, ja, ähm, acrylamidis. Kiitos. Akrylamidi on vaarallista, tämän tiedämme nykyään, emme välttämättä ennen ja on sen takia aivan oikein, että elintarvike määriä vähennetään, elintarvikkeessa olevia määriä vähennetään. Ja jos suoraan sanon ajatukseni, niin kun EFSA kuuntelee, niin on vaikea nyt aja, olla ajattelematta, että tässä tulee tällainen paniikki, mitä voin enää syödä. Ja äitin, joka on yli 90-vuotias, on aina paistanut kaikenlaista ja ehkä tämä on vain eh, huonoisten kysymys. Tiedämme, että akrylamidi voi olla karsinogeenista ja aina kun mahdollista, kyllä sitä pitäisi vähentää. Toivottavasti tämä todellakin on mahdollista. Minä en ole mikään eh, kemisti tai elintarvikeasiantuntija, eli en voi sanoa, onko tämä teknisesti mahdollista vai ei, mutta haluaisin sen takia kysyä komissiolta, onko mahdollista työskennellä näiden raja-arvojen kanssa, jotka pitäisi asettaa, jotta voidaan varmistaa, että tietyt tuotteet, ehkäpä tietyt tuoteluokat poistuisivat markkinoilta kokonaan. Ja miten nämä raja-arvot tai vertailuarvot, miten niitä sitten noudatettaisiin, jos on esimerkiksi paistettu tuote tai siis perunalassuthan tässä on suurin ongelma ja erilaiset eh, makkarat on olemassa eh, näitä mm, kojoisilta valmistetaan ja ajattelen, että kun näitä näin paistetaan, niin miten voidaan akryyliamidi eh, sisältöä vähentää? Me tiedämme, me tarvitsemme lisää tietoisuutta, meidän on löydettävä, löydettävä tapa saada ihmiset vähentämään näiden elintarvikkeiden käyttöä. Ja vielä kysymys komissiolle. Minä esitin tämän kysymyksen jo vähän aikaa sitten mikä on tilanne pienille tuottajille? Voivatko ne vastata näihin määräyksiin? Pystyvätkö, selviätkö ne näistä määräyksistä? Minä pyysin, että tämä tarkistetaan. Pienet käsityöläisyritykset, tässä tarkoitan esimerkiksi äm, pieniä leipomoita, miten ne selviävät näistä velvoitteista, koska nämä ilmoitusvelvoitteet ovat varsin laajat, kattavat. Onko tässä otettu yhteyttä näihin ammattijärjestöihin vai sanooko komissio, että tämä on nyt sellainen asia, että se on toteutettava, koska tämä on poliittinen tahto. Minäkin olen tietenkin sitä mieltä, että tasoja on vähennettävä, mutta sen on oltava myös toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Siksi tämän kysymyksen esitän. Yes. Kiitos, edustaja Sais. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajaa ja muita vieraita näistä selityksistä. Olemme saaneet EFSAlta tietoja akryyliamidi elintarvikkeissa on mahdollisesti syöpää aiheuttava ja perimän myrkyllinen Täällä on selkeästi sanottu, että se on aine, jota varten, joka päivästä käyttöä varten voitaisiin vahvistaa enimmäistasoa. Minun käsittääkseni kyseessä on uhka. Elintarvike turvallisuudelle ja terveydelle viittaan siihen, mitä EFSA ja ranskalainen virasto ovat äh, sanoneet. Jos meillä on nämä kaikki tiedot käytettävissä, me miksi ei sitten vahvistettaisi akryliamidille enimmäisää rajaa elintarvikkeissa? Jos äh, tilanne on näin vakava, miksi ei ehdoteta sitovaa enimmäisrajaa? Miksi näin pitkälle ei mennä? Edelleen, miksi on ohjeellisia ei-sitovia rajoja? Nämä ei-sitovat ohjeelliset raja-arvot eivät heijastele EFSAn ja joidenkin jäsenvaltioiden antamia viimeisimpiä tietoja. Miksi ei oteta huomioon kaikkia tuloksia jäsenvaltiossa, joiden mukaan tilanne on paljon vakavampi kuin mitä luultiin. Haluaisin viitata siihen, mitä Travers sanoi koskien oikeusperustaa, että käytätte tätä hygieniadirektiiviä. Minun mielestäni taka asetusta. Minun mielestäni olisi parempi käyttää tätä vuoden 2006 asetusta, joka koskee näitä en, ma, enimmäisen rajoja elintarvikkeissa. Olen kuullut monia asiantuntijoita ja kabinettien kantoja ja olen nyt lukenut asian, asiantuntijalausuntoja, joiden mukaan vuoden 2006 asetus olisi parempi oikeusperusta juridisesti Eli mitä tästä oikeusperustasta voitte sanoa? Sitten vielä kolmas asia, käytännössäännöt. Käytännössäännöt on laadittu, niin tämä on kysymys komissiolle. Nämä käytännössäännöt on laadittu yhteistyössä käsittääkseni teollisuuden edustajien kanssa. Oletteko myös kuulleet riippumattomampia asiantuntijoita, kuten kuluttajajärjestöjä. Toivoisin, että käytännössäännöt olisivat tasapainoisia ja huomioisivat paitsi teollisuuden myös kuluttajien edut niin, että voitaisiin kuluttajia suojella. Käytännössäännöistä edelleen minulla on sellainen vaikutelma, että nämä ovat hyvin yleistasoisia Täällä on aika paljon epäselvyyttä ja, ja hämärryttä. Tämä on hyvin yleis, yleisluontoista. Minulla on sellainen vaikutelma, että käytännössä säännöt on, on laadittu teollisuuden saneilemana. Onko komissiossa kuultu kuluttajien edustajia? Aiotteko näin toimia? Kuinka tämä asia täsmentyisi? Sitten vielä valvonnasta viimeinen asia. Edustaja täällä on valvontadirektiivin esittelijä, varjoesittelijä siis. Olemme päässeet hiljattain sopimukseen näistä asioista. Äänestimme juuri siitä. Valvonta tarkoittaa sitä, että viranomaisilla pitää olla riittävästi resursseja, mutta tiedämme, että resursseista on yhä kipeämpi pula. Kuinka komissio tulee valvomaan sitä, että velvoitteista pidetään kiinni? Kuinka toimitaan niin, että viranomaiset tekevät heille kuuluvan työn ja todella valvovat akryliamidin esiintymistä elintarvikkeissa. Edelleen haluaisin komissiolta selvityksiä seuraavan asian. Ajatellaanpa, että kun valvonnassa havaitaan tuotteita, joissa on kolme kertaa tai neljä kertaa enemmän akryliamidia kuin hyväksytty taso. Jos tällainen toteamus tehdään, tuleeko komissio valvomaan, että nämä tuotteet vedetään pois markkinoilta – kolme niin nelinkertainen ylitys kuitenkin tässä yhteydessä, josta EFSAkin mitä muistutti, vaikuttaisi siltä, että sillä voitaisiin oikeuttaa näiden tuotteiden vetäminen pois markkinoilta. Kiitos, edustaja Erling. On Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, miksi meillä on sekä EFSA että komissio täällä. Meillä oli keskustelu koordinaattoreissa ja mielestämme oli hyödyllistä kutsua kummatkin organisaatiot paikalle, jotta saisimme tietoa todistusaineistosta, koska vaikkakin akryyliamidi on ollut meillä huomion kohteena pitkään, niin kun se tulee julkisuuteen, esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa oli viikonloppuna äh, raportti, joka päätyi lehdistöön, äh, sitten syntyi hyvin äh, omituisia otsikoita, että mikä on pahin asia, mitä voi tehdä tänä päivänä on syödä paahdettu pekonivoileipä, sitten voi olla jo varma siitä, että on matkalla Manalan maille. Öö, meidän täytyy olla hyvin varovaisia tässä. Toivotan tervetulleeksi kummatkin esitykset, mutta olen kyllä nyt vähän hämilläni vielä öö, öö, sen, että jotkut jäsenet ovat siitä vetäneet sen johtopäätöksen, että akryyliamidi on kaikkein pahin mahdollinen asia, koska täällä on sanottu, että mitään rajoja ei voida asettaa, koska riskiä on vaikea kvantifioida. Ja akryliamidilla on myös vain potentiaali lisätä syöpäriskiä. Me emme saa nyt tätä asiaa liioitella. En tarkoita, etteikö olisi tärkeää toimia akryliamidin suhteen. Meillä on toimenpiteitä jo käytössä, niitä pitäisi tiukentaa. Meidän pitäisi äh, niin pitkälle kuin teknisesti on mahdollista viedä niitä eteenpäin, mutta ei, ei myöskään alle arvioida sitä, että ihmiset haluavat syödä äh, makkaroita ja sipsejä ja muuta. On hyvin vaikeaa poistaa ne elintarvikeketjusta yön yli. Voi yrittää äh, äh, tehdä lainsäädäntöä. Määräysten asettaminen on mielestäni jo melkein askel liian pitkälle. On mahdollista tehdä tämä näitä määräyksiä elintarviketuottajille, mutta mielestäni on mahdotonta tehdä sitä kotitalouksille. Ehkäpä joku täällä haluaa puolustaa belgialaisia, äm, ranskalaisia, jotka ovat herkullisia Eh, voitaisiin käyttää esimerkiksi tätä amerikkalaista perunalaatua, joka on kyllä GMO-laatu, mutta se vähentää akryyliamidia 95 prosentilla. Ehkäpä tällaisen kompromissiin on sitten ryhdyttävä, että ihmiset voivat vielä ranskalaisia syödä. Öm, me olemme tässä varmasti kaikki samaa mieltä. Minä haluaisin, että ryhdytään toimiin ennen kuin hyväksytään sellaisia asioita, joita ei voida toteuttaa. Ja meidän on myös huomioitava se, mitä ihmiset haluavat. Enkä ole aivan varma, että äh, haluavatko he, että me kiellämme ranskalaiset ja pahtoleivät. Meidän täytyy olla tietoisia tästä asiasta ennen kuin ryhdymme äm, kieltämään asioita. Ymmärrän kyllä, miksi kysyttiin, että miksi otetaan tämä hygienia lainsäädäntö oikeusperustaksi. Minäkin oikein ymmärrä. Enkä tiedä, miten tämän on tarkoitus toimia uudessa valvonta lainsäädössä ilmeisesti operaattorit, jotka tuottavat elintarvikkeita, joutuvat sitten osoittamaan, miten ne ovat vähentäneet akryliamidia ja jos eivät pysty sitä osoittamaan, niin silloin he joutuvat samojen rangaistusten kohteeksi, joita muutenkin on tässä valvontajärjestelmässä. Sitten nopea kysymys näistä viitearvoista. Kokomissio laskenut ne käyttäen kattavaa tietokanta kaikista jäsenvaltioissa, koska meillähän on Euroopassa hyvin paljon erilaisia ruokaperinteitä, eli joissain jäsenvaltioissa varmaan tämä akrylamidin saatavuus on suurempaa, koska ruokavalio on erilainen. Presidente, joo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kun EFSA julisti akrylamidin syöpäaiheuttamaksi maaksi ja perimämyrkylliseksi, niin sanottiin, että painonmukaisia satoilla vaaraton lap, lapset ovat tässä suurimmassa vaarassa. Kuten täällä on sanottu usean kertaan, että tätä ainetta on friteera tuossa äh, aineessa, jossa on perunaa mukana keksissä ja muissa tällaisissa tuotteissa, joita lapset äh, tavallisesti syövät. Vastasyntyneille viljapohjaiset tuotteet saattavat tuoda jopa 60 prosenttia akrylamidista, jota nämä lapset nauttivat. EFSA, joka on paikalla, on no, todennut, että mikro, yksi mikrogrammi päivässä olisi 60 kiloiselle turvallinen arvo. Tällainen määrä tulee yhdestä grammasta sipsejä tai muutamasta grammasta ranskalaisia tai neljästä grammasta ke, ke, keksejä tällaisia esimerkkejä on. Vielä, miksi vielä ei ole hyväksytty enimmäismääriä akrylamiden eri elintarvikkeita varten? mitä muutoksia on tehty viimeisempään asetusluonnokseen? Miksi ei ole ryhdytty toimii niin, että akrylamidin määrä vähenisi eri elintarvikkeissa ja friteerityssä perunoissa kampanjointiin on ryhdytty kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi jossakin maissa, mutta miksi Euroopan unionissa näin ei ole tehty niin, että ihmiset olisivat tästä tietoisempia ja saisivat paremmin tietoa. Ja vielä lopuksi, kun akryyliamidia käytetään paljon teollisuudessa muualla kuin elintarviketeollisuudessa ja sillä altistus eh, ihon kautta tai hengityksen kautta työpaikalla on toinen ongelma. Haluaisin kysyä, Onko EFSA aloittanut yhteistyötä muiden virastojen kanssa niin, että voitaisiin arvioida, kuinka vaarallista tämä aine on myös tästä näkökulmasta katsottuna? Thank you, Madame Dornano. Kiitos, edustaja Ronano. Si, Madame la Présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos myös komission ja EFSAn edustajille. amidi, huoli tulee sen lisäksi, että muistakin varaista aineista ollaan huolestuneita täällä envivaliokunnassa usein juuri samat pakatut elintarvikkeet ovat kyseessä, mutta akryyliamidin osalta on todennäköistä, että karsinogeneisia vaikutuksia on, jos katsotaan eläinkokeita. 2015 EFSAn asiakirjassa, josta puhuitte, sanotaan, että ihmiskokeita on vielä tehtävä, että voidaan arvioida riskiä ja myös eh, kulutuskynnystä. Meillä on 2011 alkaen ollut Food and Drink Europein suosituksia, joilla voidaan valvoa akryliamidin muodostumista. muodostumista. Yhdysvalloissa FDA on käyttänyt samanlaista lähestymistapaa. Siellä teollisuus on ollut mukana 2016 maaliskuun suuntaviivoissa tämä on hyvä, koska nämä ovat yksinkertaisia toimintatapoja. Esimerkiksi, että rajoitetaan aikaa tai paistolämpötilaa. Minusta on hyvä, että on eh, pakollisia toimia, kun on suuria vaaroja, mutta eikö nyt ole ehkä liian vaarallista mennä näihin ottaen huomioon, että tarvitaan vielä paljon lisää tutkimuksia. Kiitos. Äh, Madame Ayuso. Edustaja Ayuso. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain ensiksi haluaisin kiittää komissiota ja EFSAa näistä selvityksistä. Muutamia huomioita. A amidie am, amidin läsnäolo elintarvikeessa havaittiin 2002 ja 2015 se vahvistettiin tutkimuksissa ja todettiin, että se saattaa lisätä syövän riskiä ainakin eläimissä. jos kuluttajat tai kansalliset kuuntelisivat sitä, mitä täällä on puhuttu, aiheuttaisi, se aiheuttaisi todellisen hätätilan tähän asti. Olemme suoneet näitä pahtaleipiä ja, ja paistettua lihaa ihan hyvin paistettuna ja keitettynä eikä mitään äh, tautiepidemioita ole ilmentynyt akrylamidin takia. Olen yhtä mieltä tutkimusten kanssa sen osalta, että, että tällä saattaa olla terveysvaikutuksia, mutta ei meidän pitäisi liikaa Äh, hätäännyttää kuluttamia, kuluttajia. On hyvä, että tutkimuksia jatketaan. Ja takryliamidin äh, määrää jalostustuotteissa vähennetään teollisissa tuotteissa, mutta kuluttajille on tehtävä selväksi myös se, että lämpötilaa saattaa aiheuttaa akrylamidin syntymistä e- elintarvikeissa, mutta mitään hätää tässä ei tulisi lietsoa. Jos nyt tiedotusvälineisiin tällaisia viestejä, viestejä toivota, lähetetään, niin että tulee todellinen todellinen paniikki. Me olemme nyt tällaista, tällä tavalla ruokaa laittaneet ja käyttäneet eh, elintarvikkeita itse tehtyjä ja teollisia, joissa on ollut e- akryliamidia pitkään. Työtä on jatkettava. Luulen, että nyt on vielä liian aikaista ryhtyä määrittelemään raja-arvoja. Olen kyllä yhtä mieltä siitä, että ja olen yhtä mieltä tiete- tiedemaailman kanssa, että tarvitaan kunnon kääntö, käytännön sääntöjä, jotta akryyliamidin määrää voitaisiin vähentää, mutta ilman mitään panikin lietsontaa. Näin mielestäni nyt pitäisi tehdä. Niin kuin, niin kuin sanotaan, ei pidä mennä nyt takapoli edellä puuhun, koska kyllä tästä tulee enemmän ongelmia kuin mitä meillä oikeastaan on. Thank you very much. Madame Dali. Kiitos edustaja Dalli. Thank you, Chair, and thank you to... Kiitos puheenjohtaja, kiitos EFSA ja komissio siitä, että tulitte paikalle ja annoitte tietoa ja että vastasitte myös kysymyksiin. Niin, olen varmasti samaa mieltä siitä, että tässä ei pidä ihmisiä hätänyttää, vaan pitää kerätä lisää tietoa tästä tilanteesta ja siitä, miten on paras toimia nyt. Olemme myös samaa mieltä siitä, että kun ei ole mahdollista täysin päästä eroon akryliamidista, niin mielestäni pitäisi kuitenkin olla mahdollisimman alhaiset tasot, koska mehän itse asiassa haluamme suojata kuluttajia, erityisesti kaikkein haavoittuvaisimpia kuluttajia. Ja minulla on muutama kysymys komissiolle ja EFSAlle. Aivan ensiksi seuraava kysymys. Miten komissio voi varmistaa, että ei tule sellaista tilannetta, jossa eh, jotkut toimijat eh, sanoisivat, että ne eivät, eivät aio ryhtyä toimiin siksi, että kustannukset ovat suuria. Minä olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että EUn kattavat kuluttajan eh, tiedostuskampanjat tai tietoutta lisäävät kampanjat voivat olla avuksi, sillä tämä viesti pitää saada kansalaisille perille. Mutta haluaisin tietää, mikä kanta komissiolla on eh, harmonisoitujen eh, valvontatoimien vähimmäismäärään jäsenvaltioissa, miten komissio aikoo varmistaa sen, että akryliamidin asetusta pannaan täytäntöön kansallisella tasolla. Ja loppukysymys liittyy viitearvoihin. Minä halusin tietää, miksi ne on valittu tämän asetuksen pohjaksi ottaen huomioon, että eh, sanottiin, että nämä tasot ovat siellä korkealla tasolla, eivätkä ne välttämättä ole sellaisia tasoja, joihin elintarviketuottajat voivat päästä, jos näihin voitaisiin saada vastaus, niin tiedettäisiin paremmin, miten jatkossa toimitaan. Niin, no. Kiitos edustaja Dali ja sitten edustaja Reid. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen biokemisti ja olen työskennellyt lääketieteellisessä tutkimuksessa monien vuosien ajan. Olen ollut tietoinen akryliamidista aivan alusta asti ja henkilökohtaisesti olen itsekin tullut tutkituksi, tutkinut tätä ja tutkinut tie, kirjallisuutta. Elämä on riskejä täynnä, me tasapainotamme riskejä tupakointi. Esimerkiksi itse en halua tupakoida, eh, mutta minä olen kasvanut eh, palaneilla pahtoleivillä, koska äitini palo, pa, poltti pahtoleivät aina ja olen syönyt myös paljon sipsejä ja eh, olen syönyt näitä jatkossakin, ja koska olen valmistunut farmakologiasta, voin sanoa teille, että monet äh, reseptilääkkeet ovat paljon vaarallisempia kuin akryliamidi. Tietenkin täytyy löytää tasapaino, enkä haluaisi itse syödä paljon puolivalmisteita, mutta kun on kyse äh, palaneesta pahtoleivästä ja sipseistä ja ranskalaisista, niin olen nyt 65-vuotias. Minulle nyt vielä ole kovinkaan paljon mitään sattunut johtuen tästä pahtoleivän syönnistä. Saatamme kuolla myös auton alle. Riskejä on tasapainotettava. Kiitos, edustaja Riipi. Ja, ja chciałbym powiedzieć e, tak, że oczywiście kwestia e, przetwarzania termicznej obróbki żywności e, nie... Niin, haluaisin sanoa teille, että elintarvikkeiden e, lämpö jalostuu jutuksen aikana saattaa ilmentyä terveydelle haitallisten aineiden muodostumista. Tämä nähdään muun muassa mm, kun pahdetaan korkeassa lämpötilassa lihaa. Me tiedämme, että kun lihaa pahdetaan liian kauan liian korkeassa lämpötilassa. Ei, niin se ei ole mitenkään hyvä asia. Aikaisemmalla vaalikaudella meillä oli keskustelua, joka muistutti tätä keskustelua. Tuolloin aiheena oli lihatuotteiden savustaminen. Mehän tiedämme, että on paljon hyvin kuuluisia savustettuja leikkeleitä, muun muassa omassa maassani. Ja tuolloin käytiin kampanjaa, joka oli suunnattu e- eurooppalaiselle lainsäätäjälle ja meitä syytettiin siitä, että ryhdyimme toimiin, jotka estivät sen, että perinteisiä ja alueellisia tuotteita olisi voitu tuottaa. Kyseessä oli jo todella näiden maiden hyvin symbolisia merkittäviä leikkeitä e, e, ja elintarvikkeita ja näiden tuottamista näin merkittävästi haitattiin täältä käsin. Tässä tapauksessa roolimme on ensinnäkin se, että kuulisimme tiedemaailman kantoja koskien näitä uusia käytettävissä olevia tietoja. On tärkeää, että kuulemme nämä tiedot ja mahdolliset terveysvaikutukset, mutta olen sitä mieltä, että kuten edustaja Juuso sanoi, on myös tärkeää muistaa, että vuonna 2002 tehtiin ensimmäiset tutkimukset ja havaittiin, että akryliamidi on eläimille vaarallinen syöpää aiheuttavat aineet todettiin vuonna 2016 eläinten kohdalla tutkimuksessa. Tämä ei vielä ole mitenkään ratkaisevaa tietoa koskien sitä, millaisia vaikutuksia tällä aineella on ihmisiin. Me puhumme näiden aineiden intensiivisestä käytöstä ja tuotteiden valmistamisesta, joten kuten sanoin myös lämpötilasta, jota valmistuksessa käytetään. Minusta on nyt tärkeää, että meillä on hyvä, hyvät informaatiot käytössämme. Meillähän on jalostettuja tuotteita ja jalostus teollisuus toki myös valmistaa tuotteita, joiden on tärkeää säilyä pitkään ja silloin on hyvä noudattaa parhaita käytäntöjä. Kuten sanoin, kaikkein tärkeintä on nyt päästä sopimukseen teollisuuden kanssa niin, että se käyttäisi hyviä käytäntöjä ja nähdään sitten millaiset toimintalinjat ovat parhaat. Uskon, että tämä voisi olla ensimmäinen askel ja sitten voitaisiin päästä myönteisiin tuloksiin. Mehän olemme saaneet jo myönteisen vastauksen joiltakin teollisuuden edustajilta. Parlamentissa järjestettiin seminaari, jossa teollisuuden edustajat totesivat, että he olisivat valmiita lähtemään tällaisen keskusteluun. Ne, he toivovat, toivovat, että myynnissä olevat tuotteet olisivat turvallisia. ja Tämähän on tietenkin meidänkin tavoitteemme. Niiden pitäisi olla kuluttajien terveyden kannalta turvallisia tuotteita. Ratkaisu voisi löytyä sitä kautta, että hyödynnettäisiin teknologiaa asianmukaisella tavalla jalostusprosesseissa jalostusyrityksillä on tiettyjä vastuita ja sitten voitaisiin esimerkiksi antaa sertifiointiyrityksille, jotka noudattavat näitä tiettyjä prosesseja, joilla taataan elintarvikkeiden turvallisuus kuluttajille. Toiseksi kuluttajille olisi jaettava tietoa elintarvikkeiden eh, jalostusprosesseista olisi puhuttava myös eh, kotikeittiön kannalta. Ei tämä pitäisi olla niin kovin vaikeaa. On oikeastaan tämä vähän helpompaakin nyt ottaen huomioon, että kuluttajat itse tekevät tässä tapauksessa eh, elintarvikkeiden jalostuksen ikään kuin, kun he laittavat ruokaa. Ja meidän pitäisi antaa ohjeita, miten, miten ruokaa kannattaisi laittaa niin, että siitä tulisi terveellisempää. Mehän esimerkiksi tiedämme, että eh, tietyt elintarvikkeet voivat olla terveellisiä, mutta jos niitä käytetään liikaa, niin ne voivat olla terveydelle vaarallisia. Meidän olisi hyödynnettävä tätä kohtuullistamisen periaatetta niin, että poistettaisiin sellaiset menettelyt, joista tiedämme, että ne saattavat altistaa meidät tietyille seurauksille. Mutta kaikki tietenkin riippuu siitä, kuinka tämä homma hoidetaan. Elintarvikkeiden luonnepiirteet tietenkin muuttuvat, kun niitä käsitellään. On hyvin tärkeää, että keskustellaan komission ja muiden sidosryhmien kanssa nyt nähdään, kuinka näitä elintarvikkeita valmistetaan ja sitten vältetään nämä mahdolliset riskit ja uhat. Ei tämä saisi olla mitenkään liian painava lainsäädäntöpaketti, koska muussa tapauksessa sitten tulee eteen, eteen nämä perinteelliset elintarvikkeet ja voi olla, että vaikutukset eivät sitten ole niin tehokkaita kuin toivoisimme. Kiitos ja Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Viime kesäkuussa EFSA julkaisi tämän tieteellisen lausunnon akryliamidin tasoista elintarvikkeissa ja sanoi, että akryliamidi ja glisidamidi ovat mm, genomyrkyllisiä ja syöpää aiheuttavia ja ne saattavat vaikuttaa siis DNAhan ja synnyttää syöpää. EFSAn mukaan ei siis ole hyvä, mahdollista määritellä hyväksyttyvää päivittäisen saannin tasoa elintarvikkeissa. Valitettavasti komissio ei ota huomioon EFSAn johtopäätelmiä, jolla pakotettaisiin elintarviketeollisuus noudattamaan tällaista epämääräistä hyvää ja käytännesääntöjä, joka erilaiset vaikutusryhmät ovat hyväksyneet. Nämä määräykset ovat vain indikatiivisia, ne ovat paljon korkeampia kuin akrylidiamiditasot, joita löytyy EFSAn testaamista elintarvikkeista. Sitten perustaa. Akrydiamidi on erittäin myrkyllinen aine ja sen sijaan, että komissio käynnistäisi, äh, asettaisi tämän uuden määräyksen äh, myrkyllisten aineiden asetukseen. Sen oikeusperustaksi valitaan hygienia-asetus, joka ei ole laisinkaan niin sitova. Meillä pitäisi olla tiukkaa lainsäädäntöä akronyymista eikä mitään ohjesääntöjä, jotka ovat epämääräisiä ja joiden kohdalla voi teollisuus itse päättää, noudattaako se niitä vai ei. Tätä pyydän kansalaisten nimissä. Pyytäisin siis, että komissio ryhtyy tiukempiin toimiin e, ja oikeudellisesti sitoviin toimiin. Pitäisi olla siis joku raja, jos sen ylittää, niin sitten e, saa taloudellisia rangaistuksia. Vain tällä tavoin e, elintarviketeollisuus tulee muuttamaan tuotantomenetelmiä niin, että että ihmisten ei tarvitse pelätä, että he syövät syöpää aiheuttavia aineita, kun he juovat kahvia tai syövät ranskalaisia tai syövät palan leipää. Kiitoksia. Kiitos kollegat. Nyt antaisin puheenvuoron ensin EFSAn edustajille ja sitten komission edustajille komission keskustelun lopettamiseksi. Ja Rova Huas. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin korostaa sitä, että EFSAn päätelmät ovat selviä, että koeeläin tutkimukset osoittavat, että akryyli amidialtistus lisää todennäköisyyttä geenimutaatiolle ja EFSA tulee siihen tulokseen, että tämä on potentiaalinen karsinogeeninen riski ihmisille kaikissa ikäryhmissä. Tämä on siis todennäköisyys, joka pitää huomioida se ei ole todellinen hälyttävä taso, mutta meidän pitää kuitenkin vähentää altistumista tälle aineelle. Tämä on selvää. Mitä tulee sitten työperäiseen altistumiseen, meillä on paneelin kappale, joka koskee tätä asiaa, mutta mainittiin, että ruoan lisäksi altistuminen voi tapahtua muuta kautta, mutta työperäinen altistuminen ei ollut mukana EFSAn eh, riskianalyysissä, koska EFSA aina lähtee liikkeelle komission esittämästä kysymyksestä ja komissio pyysi EFSAa tutkimaan nimenomaan akryli amidia elintarvikkeissa ja siksi ei huomioitu mitään muita altistumisreittejä vaikka lyhyesti eh, paneelin kyllä huomioi, että muitakin mahdollisia altistumistapoja on. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja sitten hyvä johtaja sieltä komissiosta. Yeah, thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia oikein paljon uh, puheenjohtaja. Kiitos uh, kaikille, jotka esittivät kysymyksiä. Ehkäpä muutama sana. Olen huomannut, että olette nähneet aikaisempia komission tekstiluonnoksia ja ehdotuksia. Ihan vain selventääkseni työ jatkuu. Nämä toimenpiteet ovat ja tämä työ on kehittynyt viimeisten viikkojen aikana ensiksi se, mihin te viittaatte, ei välttämättä ole sataprosenttisesti viimeisin tilanne, mutta tämä on siis jatkuvaa työtä. Me saimme kysymyksiä liittyen oikeusperustaan, eli näitä vähentämistoimia, joita elintarvike teollisuuden toimijoiden olisi sovellettava, miksi 852-asetus äh, on valittu äh, oikeusperustaksi. Tästä keskustelusta käy ilmi, että ähm, akryliamidin äh, olemassaolo elintarvikkeista, sitä ei pystytä täysin poistamaan, se on mikään tekninen lisäaine. aine joka voidaan poistaa. Ajatus on se, että sitä on vähennettävä mahdollisimman paljon soveltamalla hyviä käytänteitä, jotta voidaan varmistaa korkea terveydensuojan taso. Ei ole kyse siitä, että kielletään paahtoleipä tai ranskan perunat, vaan että varmistetaan, että valitaan hyviä käytänteitä niin, että paahtoleipä ei ole liian ruskeaa, Ranskan perinnät eivät liian paistuneita. Tässä on kyse myös raaka-aineiden varastoinnista, raaka-aineista ja niin poispäin. 852-asetus on valittu oikeusperustaksi, koska se on se lainsäädäntö, joka asettaa velvoitteita elintarvike- alan toimijoille, joilla on velvollisuus tuottaa äh, turvallisia elintarvikkeita, koska tämä antaa sen välineen, että äh, niiden on käytettävä ennaltaehkäiseviä toimia, jotta ne voivat vähentää kemiallisia haitta-aineita elintarvikkeissa mahdollisimman alhaalle tasolle. Haluan ihan selvästi sanoa, että toimenpiteet tässä eivät sisällä maksimitasoja akryliamidille elintarvikkeille ähm, perustuen eri äh, säädöksiin, mukaan lukien niin säädöksiin, jotka liittyvät myrkyllisiin aineisiin. Ja komissio aikoo seuraavassa vaiheessa tietyille elintarviketyypeille, erityisesti jalostetuille elintarvikkeille, mm, sitä, että asetetaan jotain akrylamidin enimmäisrajoja. Ja tämä tehtäisiin sitten näiden vaarallisten aineiden oikeusperustan pohjalta. Haluaisin muistuttaa siitä, että myös yleinen elintarvikelainsäädäntö antaa meille välineitä. 14 artiklassa sanotaan, että elintarvikkeet, jotka eivät ole turvallisia, koska niissä on liian korkea akrylamiditaso, voidaan poistaa markkinoilta. Ja joku itse asiassa kysyi tätä. Meillä on ollut tapauksia, joissa elintarvikkeita tässä tapauksessa vauvan ruoka, muistaakseni keksejä, vedettiin pois markkinoilta, koska ne ylittivät nämä viitearvot neljä tai viisinkertaisesti. Eli kyllä tämä on järkevää erityisesti, jos haluamme, että elintarviketuottaja on vastuussa siitä elintarvikkeesta, jota se valmistaa, niin että otamme oikeusperustaksi hygienia lainsäädännön. Ja tämä mm, asian monimutkaisuus on aivan selvää. Ei todellakaan riitä, että määritellään jotain enimmäistasoja ja elintarvike tuottajia ei pakoteta ottamaan tätä vastuuta elintarvikkeistaan ja niiden tuotantoprosesseista. Ja siksi tämä lähestymistapa, johon on menty, on sellainen, että se meidän mielestämme antaa meille parhaan mahdollisimman välineen vähentää akrylidiamidin tasoa eh, pitkällä aikavälillä, koska elintarvikkeet tuottajat ottavat vastuuta. Meillä oli kysymyksiä liittyen käytännesääntöihin. Mm, kuten sanoin, puhumme tässä elintarviketuottajista, jotka soveltavat parhaita käytänteitä. Kun on kyse käytännössäännöistä ja niiden kehittämisestä, on tärkeää, että että teollisuus osallistuu, koska sillä on myös sitä tietotaitoa, jonka avulla akryliamiditasoja voidaan vähentää. Se tapa, jolla olemme toimineet, me olemme arvioineet jäsenvaltioiden tekniset asiantuntijat ovat arvioineet uudistettuja käytännessääntöjä, niitä on työstetty ja kommentoitu ja meillä oli myös kokouksia, jos oli kuluttajasuojajärjestelyjä järjestöjä paikalla viimeksi viime vuoden joulukuussa, jossa kuluttajajärjestöt pohtivat ja kommentoivat äh, käytännessääntöjä ja ne olivat mukana. Enkä voi olla samaa mieltä siitä, kun täällä yksi edustajista sanoi, että kuluttajajärjestöt voimakkaasti vastustavat näitä nykyisiä käytännessääntöjä. Palatakseni viitearvojen määrittämiseen. Ja täällä oli kysymys siitä, miten nämä viitearvot määritellään. Mainitsin aluksi, että meillä on hyvin kattava tietokanta EFSassa. Nämä tiedot tulevat niiltä jäsenvaltioilta, jotka ovat meille viimeisiä vuosien aikana tietoja antaneet. On totta, että kaikki jäsenvaltiot eivät tietoja ole antanut, mutta olemme sitä mieltä, että että meillä on hyvä kokonaiskuva tärkeimmistä elintarvikeryhmistä ja niiden akrylamiditasoista. Viitearvotasot tasot ovat sellaisella tasolla tai ehdotetaan asetettavaksi sellaiselle tasolle, että noin 10-15 prosenttia niistä elintarvikkeista, joissa on eniten akrylamidi, että noin 10-15 prosenttia menee yli tämän viitearvoja silloin ähm, teollisuuden on ryhdyttävä vähentämistoimiin. Ei ole siis tarkoitus poistaa kokonaisia elintarvikeryhmiä markkinoilta, vaan äh, kohdistaa toimet niihin äh, elintarviketuottajiin, joissa nämä tasot ovat korkeimmat. Komissio on, ehdottaa myös, että näitä viitearvoja Uudelleen arvioidaan säännöllisin väliajoin niin, että ajan myötä elintarviketuottajat alentaisivat alentamistaan akryliamiditasojaan. Tarkoituksena ei siis ole eh, poistaa mitään tiettyjä elintarvikkeita markkinoilla, vaan eh, ainoastaan lisätä elintarvikkeiden tuottajien osallisuutta tämän kemikaalin vähentämispyrkimyksissä. Meillä oli myös ehdotus, että maksimitasoja, pakollisia maksimitasoja käytettäisiin välineenä asian käsittelyyn. Me olemme valmiita harkitsemaan maksimitasoja seuraavassa vaiheessa tietyissä eh, elintarvike- ryhmissä, valmistuotteissa, mutta tämä tason määrittely ei ole niinkään suoraviivaista. Olemme kuulleet, että akryliamidia on esimerkiksi mm, ranskalaisissa tai sipseissä ja siinä se riippuu siitä, kuinka kauan perunoita on säilytetty, onko niitä säilytetty talven yli, mitä kauemmin perunoita säilyttää, sitä enemmän akrylidiamidia syntyy paistoprosessissa. Eli jos asetetaan enimmäistaso, niin se ei ota huomioon niitä, jotka voisivat tehdä asiansa paremmin, mutta ainoastaan valitsemalla tietyn raaka-aineen ovat alhaisemmalla tasolla, eikä se myöskään huomioisi niitä sipsejä ja ranskalaisia, jotka tuotetaan perunoista, jotka on säilytetty pidemmän aikaa, jossa ei ole niin helppoa ja suoraviivaista vähentää akryylidiamiditasoja. Mutta se pakottaa toimijat äh, pohtimaan sitä, mitä raaka-aineita ne äh, käyttävät, kuinka äh, raaka-aineita säilytetään ja kuinka ne parhaiten hallinnoivat prosessiaan, jotta tasot olisivat mahdollisimman alhaiset. Eli maksimitasojen määrittely heti alusta asti kaikille tuoteryhmille ei ole mahdollista, eikä se varmastikaan ole se väline, jonka avulla voitaisiin vähentää akryliamiditasoja kaikissa elintarvikeryhmissä ja tämähän on meidän tavoitteemme. Sitten oli myös keskustelua valistuksesta ja se, mitä täällä sanottiin, on erittäin tärkeää. Ei ole kyse siitä, että haluamme mm, huolestuttaa tuottajia, vaan on kyse siitä, että haluamme tiedottaa kuluttajille erityisesti heidän ruoanlaittotottumuksistaan, koska meidän ei pitäisi itse asiassa syödä palanutta pahtoleipää. vaan mielellään sellaista vaalean ruskeaksi pahtunutta pahtoleipää Jos kuluttajat tietävät sen, niin he voivat ähm, muuttaa ruokailutottumuksiaan ilman, että syntyy mitään paniikkia paahtoleivästä tai ranskalaisista. Jäsenvaltiot ovat hyvin aktiivisia tässä ja komissio tukee tätä, koska on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot ähm, sopeuttavat valistuskampanjoitaan kansalaistensa äh, ruokailutottumuksiin mutta komissio tietenkin tukee jäsenvaltioita myös kuluttajajärjestöjä. Komissio välittää tietoa ja materiaalia, joka helpottaa näitä valistuskampanjoita. Joku kysyi, haluaisin palata siihen. Edustaja Sommer esitti kysymyksen, voivatko pienet keskisuuret yritykset, pienet paistoyritykset selvitä tästä. Nämä yritykset tekevät nyt jo omia tarkastuksien perustuen näihin tähän HASAP-järjestelmään, joten myös näiden, nämä toimijat pystyisivät vähentämään akryyliamidia. Tässä nämä käytännössäännöt ovat hyödyllisiä, koska ne on kirjoitettu myös pienemmille toimijoille sopiviksi, jossa niin, että pienet toimijat voivat panna ne täytäntöön ilman ylimääräistä tukea ja ylimääräistä taloudellista sitä tukea. Nämä viralliset tarkastukset ne perustuvat elintarvike- ja rehulainsäädäntöön. Korostamalla tätä tällä suunnitelulla lainsäädännöllä, niin valvontaviranomaisia muistutetaan tästä asiasta ja tämän ehdotuksen kautta viranomaisille annetaan myös metodologia ja menetelmät näytteenottoon ja niiden analysointiin, joten viranomaisia tuetaan myös tarkastusten tekemisessä, mutta periaate on sama kuin virallisessa äh, elintarvike- ja rehulainsäädännössä. No niin, tähän ehkä haluaisin päättää puheenvuoron. Tietenkin tämä on erittäin mielenkiintoista Ähm, mitä täällä äh, parlamentin jäsenet ovat sanoneet. Aklyldiamidi elintarvikkeissa on yksi ähm, yksi saantilähde, tietenkin myös työpaikat ja tupakointi ovat toisia saantilähteitä, on muitakin asioita, joita voidaan tarkastella, mutta koska me keskustelemme elintarvikkeista täällä tänään ja se on myös meidän osastomme vastuualue, niin mm, se on se, mistä me nyt puhumme hyvin tietoisella ja tasapainoisella tavalla ja olemme vakuuttuneita siitä, että tietyssä ajan jaksossa pystymme toteuttamaan sen, mitä halusimme toteuttaa, nimittäin vähentää kuluttajien kokonaisakryliamidin saantia. Kiitoksia. Thank you very much for the Kiitos oikein paljon tästä kattavasta vastauksesta kysymyksiimme. Kiitos kollegoille mielenkiinnostanne. Tämä oli viimeinen asia tämän päivän esityslistalla. Haluaisin muistuttaa, että seuraava kokouksemme on aika pitkän ajan kuluttua 27. ja 28. helmikuuta. Tapamme siis täysistunnossa. Kiitos.